unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma viimeaikaisista julmuuksista Pohjois-Nigeriassa. Olkaa hyvä, Rova Mogherini. Thank you, Mr. President. Uh, va- Kiitos puhemies. Boko Haramin harjoittama väkivalta Koillis-Nigeriassa on muuttumassa jatkuvasti raaemmaksi ja sitä tapahtuu myös useammin ja siksi minusta on hyvä, että tästä asiasta keskustellaan täällä tänään on hyvä keskustella muistakin turvallisuusuhista kuin niistä, jotka uhkaavat Eurooppaa. Meillä on suuria terrorismiuhkia muuallakin maailmassa. Ja tässä ajattelen myös terroristien viestintästrategioita. Viime kuukausina satoja viattomia siviilejä on surmattu tai siepattu tai heidät on pakotettu siirtymään kotisijoiltaan. Tämä Bagan kaupungin hyökkäys on vain viimeisin pitkässä sarjassa näitä hyökkäyksiä. Ja nyt olemme kuulleet että Kamerunista tietoja, että näitä hyökkäyksiä tehdään alueellisesti yhä enemmän ja enemmän. Minkälaisia tarkkoja kohteita ei ole, vaan siellä surmataan kaikkia kristittyjä, muslimeja, uskonnollisia johtajia, opiskelijoita, maanviljelijöitä, opiskelijoita, kyläläisiä, naisia, lapsia. Haluaisin korostaa tässä erityisesti kristittyihin kohdistuvia hyökkäyksiä ja erityisesti opiskeleviin tyttöihin kohdistuvia hyökkäyksiä. Nämä tytöthän ovat muutoksen symboli omissa yhteiskunnissaan. Noin 13 000 ihmistä on kuollut vuoden 2009 jälkeen ja luvut ovat jatkuvassa kasvussa – Viisi miljoonaa ihmistä Nigeriassa on joutunut siirtymään pois kotipaikkakunniltaan. Heitä on 37 000 Kamerunissa ja yli 7 000 Chadissa. Ja tämä vaarantaa nämä paikallisyhteisöt ja lisää konfliktien vaaraa. Myös oikeusvaltio ja kaikenlainen käyttö Nigeriassa on hajonnut ja siksi Nigeriassa ja näissä kahdessa muussa valtiossa esimerkiksi vaalien järjestäminen on entistä vaikeampaa. EU on sitoutunut ja meidän täytyy sitoutua vielä entistä enemmän äh, tähän Boko Haramin vastaiseen taisteluun. No, mitä me voimme käytännössä sitten tehdä lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä? Mitä tahansa me teemmekin, niin korostaisin sitä, että meidän tulee toimia tiiviissä yhteistyössä näiden kyseisten maiden kanssa lyhyellä aikavälillä. Meillä täytyy olla asianmukainen humanitaarinen ja sotilaallinen vastaus tähän kriisiin voidaan luoda jonkinlainen monikansallinen työryhmä, mutta sellaista ei ole vielä saatu jalkeille. EU on valmis auttamaan tällaisen iskuryhmän kokoamisessa ja olemme valmiita antamaan 10 miljoonaa euroa Nigerian sisäisen turvallisuuden kohentamistoimiin. Humanitaarista apua pitää myös antaa näille pakolaisille ja kotimaansa sisällä siirtyneille. Näiden kyseisten valtioiden kasvumahdollisuuksia, työpaikkojen luomista. Tällaisia asioita on pyrittävä kehittämään ja vastattava niiden omiin tarpeisiin. Meidän tulee saada myös paikallinen väestö puolellemme. Jos näin ei käy, niin silloin turvallisuutta ei pystytä kohentamaan. Myös taistelusääntöjä on kunnioitettava meidän turvallisuusjoukkojemme toimista. Olemme käyneet ministerien välistä vuoropuhelua nigerialaisten kanssa viime marraskuussa ja kannustimme heitä ryhtymään suunniteltuihin toimiin ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia, jotta Euroopan unioni jäsenvaltioineen voi tehdä yhteistyötä paikallisten hankkeiden kanssa paikallistasolla. Kiitos. Thank you very much. We now come to the speakers on behalf... Kiitoksia. Nyt sitten poliittisten ryhmien puhujat ensin puolitoista minuuttia kansanpuolueesta Ivo Stier. Puhemies, hyvä korkea edustaja. Euroopan huomio kiinnittyi barbarisiin tekoihin Pariisissa. Samaan aikaan Bogo Haram iski Bakan kaupunkiin. Haluan toistaa katolisen arkkipiispan sanat. Hän näki sen, minkälainen positiivinen reaktio syntyi Ranskan iskun jälkeen, mutta samankaltainen reaktio tarvitaan tapahtumiin Nigeriassa, Kamerunissa tai muissa maissa. On tavallista, että me reagoimme voimakkaammin tapahtumiin omalla, omassa maan osassamme. Me, meidän on syytä olla ylpeitä solidaarisuudesta Pariisin uhreja kohtaan, mutta nämä arvot ovat yleismaailmallisia ja siksi meidän tulisi olla solidaarisia myös Nigerian uhreja kohtaan. Bagassa 2000 ihmistä menetti henkensä ja meidän tulisi sanoa, että je suis Baka, olen Baka. Boko Haramista on tulossa Libyan ja Syyrin jihadistien kaltainen globaali uhka ja kehitystavoitteidemme tulisi olla sellaisia, että ne ottavat tämänkaltaisen terrorismin uhan huomioon. Boko Haram saavuttaa entistä enemmän jalansia, koska Nigerian toimielimet ovat tehottomia ja meidän täytyy auttaa Nigeriaa toimimaan. Kiitos. Seuraavaksi SD-ryhmästä kaksi minuuttia. Noisa. Kiitos paljon puhemies. Arvoisa varapuheenjohtaja korkea edustaja Ranskan iskujen uhrit ovat kiinnittäneet paljon huomiotamme. Olemme estäneet surun valitteluitamme. Olemme sanoneet, että jos Charlie, olen Charlie. Nusom Nigerian olisi ollut hyvä iskulause myös. Olemme nigerialaisia Tämä olisi osoittanut, että eurooppalaiset muistavat myös nigerialaisia. Nigerialaiset ansaitsevat tukeamme. Emmekö pysty tekemään mitään terroritoimijaita vastaan koko alueella Nigeriassa, Keniassa, Somaliassa, monissa muissa maissa. Välttämättä poliittista eliittiä viestiä näissä maissa on nyt vaadittava, erityisesti Nigeriassa toimimaan. Jäsenvaltiot ovat auttaneet kouluttamaan turvallisuusjoukkoja Nigeriassa, mutta ilman että menestystä on saatu aikaan. Turvallisuusjoukot toimivat osittain siellä ilman demokraattista oikeutusta, ilman valvontaa, ilman oikeutuksen painetta. Tämä liittyy myöskin syihin jotka ovat sen takana, että Boko Haram ja muut terroristiryhmät siellä syntyvät ja toimivat. Meidän on katsottava, miten korruptioon voidaan puuttua erityisesti Nigeriassa. Viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana 80 miljoonaa euroa on mennyt kaasu- ja öljyteollisuudessa hukkaan. Kadonneet näitä rahoja tarvittaisiin, jotta saataisiin oikeudenmukaiset järjestelmät maassa aikaiseksi. Poliittinen johto, eliitti on rikastunut siellä, samoin kuin kauppiaat toisaalta siellä on valtavaa köyhyyttä. Kansalaisjärjestöjä pitäisi auttaa. Niitäkin on Nigeriassa, ne ovat hyviä. Kansalaisyhteiskunta, oikeuslaitosta, tiedotusvälineitä pitäisi tukea voimakkaammin. Kiitos paljon. Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmästä Bas Belder, minuutti. Kiitos paljon puhemies tällä viikolla, josin arkipiispa Ignatius Karhamma valitti sitä, että lännessä ei tiedetä siitä, minkälainen uhka Boko Haramista kohdistuu. Nyt voidaan pohtia, missä on lännen solidaarisuus, kun Nigeria kärsii islamistisesta terrorismin aallosta. Viime maanantaina Nigerialainen puolustusministeri sanoi, että Nigerian armeija on häviämässä sodan Boko Haramia vastaan. Hän sanoi, että kansallisen koalition kautta voitaisiin toimia sotilaallisesti, mutta tukea ei ole edes läheisempien naapurimaiden Nigerin, Chadin ja Kamerunin puolelta. Kukaan ei halua edes olla vastustamassa. Te puhuitte humanitaarista sotilaallisesta toiminnasta. Haluaisin katsoa nyt, millä tapaa otetaan huomioon tämä alue Nigerian ympärillä. Haluan, että saadaan vankka eurooppalainen vastaus. On ajateltava yhteyksiä, joita on Nigerian armeijan Boko Haramin välillä myös. Kiitos. Seuraavaksi Skake, puolitoista minuuttia. Kiitoksia Terrorismi iski varsin lähelle meitä viime viikolla, kun nämä Charlie Hebdon toimittajat teurastettiin ja viattomia ihmisiä surmattiin, koska he olivat juutalaisia. Avoimia yhteiskuntia uhkaavat nämä väkivaltaiset islamistit ja siksi meidän tulee toimia yhä kestävämmin avoimien yhteiskuntien puolustamiseksi. Meillä on myös ilmaisunvapaus, se on universaali ihmisoikeus, mutta Nigeriassa Tytöt, tyttöjen koulutus ja kaikenlainen koulutus ja opetus ovat aina Boko Haramin tähtäimessä. Boko Haram tarkoittaa kiellettyä kirjaa ja ilmeisesti kaikenlainen opetus ja koulutus ja länsimainen koulutus varsinkin on kiellettyä. Tämä järjestö on hirvittävä väkivaltainen. Vuonna 2011 olin tarkkailemassa Nigerian presidentinvaaleja ja nuoriso tapettiin siellä terroristien toimesta. Nämä nuoret olivat vapaaehtoisina auttamassa vaalien järjestämisessä ja heitä vastaan hyökättiin. Tällä viikolla käytettiin lasta itsemurhapommittajana ja se on jo aivan uuden tasoista barbarismia ja julmuutta. Nämä teot voidaan tuomita mahdollisimman kovin sanoin ja lähetämme totta kai surun valittelumme näille, näiden surmattujen perheille. Mutta tässä näkyy, kuinka globaalia tämä jihadismi nykyään on. Näitä iskuja tehdään joka puolella maailmaa ja Nigeriassa terrorismin vaikutukset eivät ole enää poikkeus, vaan sääntö. Meidän täytyy löytää jokin keino pysäyttää tämä julmuus ja Boko Haram ja sen sisarjärjestöt. Kiitos. Sitten GUE NGL-ryhmästä Matt Carthy, puolitoista minuuttia. On ollut järkyttävä viikko Nigeriassa ja kuolonuhrien määrä on valtava. Suuret joukot ihmisiä ovat joutuneet väkivallan kohteeksi ja tapahtumat muun muassa Bakassa ylittävät mielikuvituksen rajat. viranomaiset eivät pysty toimimaan pelastaakseen näitä ihmisiä. Nigerian valtiolla on vastuunsa näissä teoissa. Se on laiminlyönyt monia velvoitteita. Noin 900 Boko Haramin edustajaa kuoli vangittuina vuonna 2013 hirvittävissä oloissa, mutta mikään ei voi kuitenkaan oikeuttaa Boko Haramin toimintaa se, että lasta käytetään tällaisessa pom pommittajana on täysin uutta. Meidän pitäisi todella käyttää nyt resursseja näiden julmuuksien kitkemiseen samalla tavoin kuin ne tapahtuisivat missä tahansa muualla maailmassa. Olemme puolustaneet ilmaisun vapautta maailmassa ja meidän todella pitää saada Nigerian tapahtumat näkyviin Euroopassa ja muuallakin, koska ainoastaan tällä tavoin hallitusten huomio voidaan kiinnittää tuohon alueeseen oikealla tavalla sekä oikeudenmukaisuuteen. Kiitoksia. Otatteko vastaan John Bavskin äh, sinisen kortin? Kiitos, puhemies. Älkää kuvitelko, että nämä Nigerian julmuudet johtuvat nyt Nigerian hallituksesta. Your microphone. Something's uh, happening with your Teidän mikrofonissa taitaa olla jokin vika. Täällä on jälleen tulkkausongelma. Mikäs kanava siellä ei toiminut? Englantiko? Voitteko kenties sanoa jotakin <laughs> mikrofoniin, jotta voimme tarkistaa, toimiiko tulkkaus nyt? Слушно би трябвало на български да пробваме, да. No, there is no English translation. Could the services please address... Niin, pitääkö minun sanoa bulgariaksi? Could I ask you to say something again? Voitteko vielä sanoa jotakin mikrofoniin? Yes. Okay, now Thank start you. again. <laughs> no, kokeillaanpa uudelleen. Смятате Hyvä kollega, ettekö olekin sitä mieltä, että Nigerian hallitus on tässä epäonnistunut ja että se on pääsyy terrorismiin Nigeriassa. Ettekö olekin sitä mieltä, että ne kansainväliset yritykset, jotka hyödyntävät Nigerian luonnonvaroja, ovat tässä myös syypäitä? Eikö olekin niin, että vain sotilaallisin keinoin voidaan ratkaista tämän Boko Haramin ongelma? Meidän täytyy auttaa nigerialaisia. Yes, there isn't a common... Kyllä. En voisi olla mistään eri mieltä kanssa. Ehkä sanoisin vain, että tässä sanotaan, että ainoastaan sotilaaninen ratkaisu voisi kitkeä Boko Haramin. Kyllä varmasti tarvitaan turvallisuus ratkaisu, mutta uskoisin, että kansainväliset yritykset kantavat oman vastuunsa. Keskeisin vastuu on Nigerian hallitukselle ja uskoisin kyllä, että kautta maailman meidän on osoitettava, että olemme yhtä järkyttyneitä täällä parlamentissa ja toimielimissä samoin kuin hallitusten joukossa, jotta voidaan huolehtia siitä, että tällaiset julmuudet, joita on nähty, eivät voi jatkua, ne eivät saa toteutua ilman, että huomataan. Jotkut kansalaiset me eivät edes tiedä, että näin kävi viikko sitten. Seuraavaksi Heidi Hautala vihreistä. Kiitos puhemies. Niin vähin, mitä tällä viikolla voimme tehdä, kun suremme julmien terrorismihyökkäysten uhreja Ranskassa, on, että keskustelemme täällä täysistunnossa myös tästä Nigerian kysymyksestä. Minustakin tähän asiaan on kansainvälisesti kiinnitetty aivan liian vähän huomiota. Kaupunki on tuhottu maan tasalle Nigeriassa ja se on lähes unohdettu kansainvälisessä mediassa. Minimi tässä on se, että me teemme parhaamme, jotta saadaan aikaan puolueeton kansainvälinen tutkimus näistä tapahtumista, koska kuolonuhrien määrä esimerkiksi vaihtelee eri lähteiden mukaan hyvin paljon. Jotkut lähteet sanovat, että 2000 ihmistä tapettiin aivan silmittömästi. Haluaisin tässä todeta, että Nigerian armeija pakeni, kun tämä isku tapahtui. Nigerian terrorismin vastaista taistelua on tuettava – se voidaan tehdä tukemalla Ekobassia, joka on Länsi-Afrikan järjestö ja se on sitoutunut toimimaan yhteistyössä Nigerian hallituksen kanssa ja myös muiden sidosryhmien kanssa, jotta tämän tyyppiset terrorihyökkäykset loppuisivat. Haluaisin todeta myös sen, että me emme myöskään tiedä, mitä näille siepatuille tytöille tapahtui meidän tulee selvittää tämä asia. We now come to the individual. Kiitoksia. Nyt sitten yksittäiset puhujat. Ensin Santiago Fiso sai siellä puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Vaikka on kiinnitetty paljon huomiota Pariisin iskuihin. Anteeksi. Okay. Minun virheeni, minulla on puheenvuoro kyllä. Voimme aloittaa alusta. Vaikka tiedotusvälineissä on kiinnitetty paljon huomiota islamilaisten hyökkäyksen Pariisissa ja sen toimin lähidässä, toinen äärijoukko Boko Haram, joka tarkoittaa läntisen koulutuksen kieltämistä toimii Nigeriassa. Tiedon saaminen Nigeriasta tällä hetkellä on hankalaa, mutta tuoreimmat tiedot osoittavat, että 2000 ihmistä on tapettu tämän terroristin kampanjan aikana puolentoista miljoonan ihmisen on ollut pakko paeta näistä, näitä taisteluita. Samat ääri-ismaililaiset kidnappasimmat viime vuoden huhtikuussa yli 2500 tyttöä. Useat ilmeisesti on myyty edelleen ja heidän on ollut pakko kääntyä islamin uskoon. Pari tyttöä pakeni ja pääsi parheidensa luo. Heitä pidettiin Kamerunissa. Ja heidät raiskattiin päivittäin näissä leireissä. Mitään helppoja ratkaisuja, nopeita ratkaisuja ei ole tässä yhteydessä. Voimme olla aivan varmoja siitä, että Euroopan unioni tai lännen onnistuminen Nigeriassa tuskin on todennäköisempää kuin muualla lähi tai Pohjois-Afrikassa. Jäsenvaltioiden hallitusten on kannustettava läheisempään alueelliseen yhteistyöhön ja globaaliin vastaukseen YK kautta ja kansanyhteisön kautta myös. Jos ajatellaan rauhanomaista yhteistyötä, niin sitä kautta voitaisiin saada enemmän myönteistä aikaiseksi siellä alueella – eikä Euroopan unionin kautta, kun unionilla on niin paljon omiakin ongelmia. Kiitos. Nyt sitten yksittäiset puhujat, joista ensimmäisenä Fisa Saisela. Kiitos puhemies. Eurooppa ei voi olla toimimatta tällaisessa tilanteessa, jossa Nigeria on. Tämä on hirveämpää kuin mikään muu, koska usein Nämä uhrit ovat viattomia nuoria lapsia. Heitä käytetään näihin rikoksiin. Näillä mailla ei ole kylliksi voimia taistellakseen Boko Haramia vastaan. Ne, tarvitsevat kansainvälisen yhteisön tuen YK alla. Boko Haramin toimet ja muut väkivaltaiset toimet maassa liittyvät myös vaaleihin, jotka ovat tulossa 14. ja 18. helmikuuta tänä vuonna. Mogherini, pyydän, että emme lähetä vaalitarkkailumissiota tuohon maahan. Siellä on jo tietty edustus ja itse olen siinä pian menossa myös. Toivottavasti pystyisimme toimimaan koko tuon maan alueella. Missiomme osoittaa sen, että olemme sitoutuneet siihen, että Nigeriassa saataisiin riippumattomat ja avoimet vaalit. Meidän täytyy analysoida koko vaaliprosessia, ei pelkästään vaalipäivänä, vaan myös sen ympärillä. Ja pyydän anteeksi puhemies meidän täytyy välttää se, että tilanne kärjistyy entisestään Nigeriassa. No- Kiitos. Sitten edustaja Kienge, kaksi minuuttia. Grazie, signora Presidente. Kiitos, puhemies. Samana päivänä kuin Ranskaan kohdistui islamistinen terroristi-isku, Niger, Nigeriassa tuhannet ovat joutuneet Boko Haramin uhreiksi. Tämä on samaa ideologista sotaa, jonka kouriin Eurooppa on joutunut ja ansaitsisi samankaltaisen reaktion. Mitään B-luokan kuolemia ei ole. Euroopan on oltava johdonmukainen, sen Euroopan, joka oli juuri Pariisissa. Tämä on valtava haaste lähtien liikkeelle Nigeriasta. Meidän täytyy toimia ajoissa. Emme voi vain katsella sivusta, kun tuhansia ihmisiä tapetaan. Euroopan pitää käynnistää tällainen kansainvälinen YK-alainen työryhmä, jonka kautta voidaan antaa rakenteellisia pitkän aikavälin ratkaisuja. Se, että taistellaan terrorismia vastaan, tarkoittaa myös sitä, että puututaan syvällisiin syihin, jotka ovat synnyttäneet tämän ilmiön. Alikehityminen, korruptio, luonnonvarojen tuottojen väärinkäyttö ja niin edelleen ovat tässä taustalla, samoin köyhyys. Meidän täytyy edistää demokraattisia instituutioita. Ja muistuttaisin, että Nigerian presidentin vaalit ovat muutaman viikon kuluttua. Siellä kuitenkin lapsia käytetään raukkamaisesti sotavälineinä. Nyt on oltava rohkeita. Mä on saatava huomion kohteeksi, niin kuin Pariisikin saatiin. 11. tammikuuta maailmanjohtajat olivat Pariisissa, Rova Mogherini. Nyt on puututtava laajasti tällaisia loukkauksia vastaan. Haluamme sanoa, että olemme Afrikka, olemme Baka. Kiitos. Kiitoksia. Teille on sininen kortti, jos hyväksytte sen. Oui. Allez-y, monsieur, 30 secondes. Olkaa hyvä, Bonanno puoli minuuttia. Sì, signor Presidente, volevo chiedere... Kiitos puhemies. Haluaisin kysyä Kiengiltä. Hän puhuu tärkein sanoin Nigeria, Nigeriasta, mutta näyttäisin teille valokuvan. Tässä on lontoolainen imam, joka on sitä mieltä, että se, joka puhuu Muhammedista, ansaitsee kuolla. Eikö tämänkaltaiset henkilöt joutaisi siis sivuun. Mitä mieltä te olette tästä? Edustaja Kienge, puoli minuuttia, olkaa hyvä. Tämä kysymys ei ole paikallinen, ei ole paikallaan. Emme saa sotkea tässä vääränkaltaisia ideologioita omiin arvoihimme. Ja tämä kysymys ei saa asettaa meitä väärälle tasolle. Me emme pelkää ketään. Meillä on omat arvomme ja ilmaisun vapautemme ja me voimme itse päättää, mikä sopii meidän yhteiskuntamme parhaiten. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Nart, minuutti. Kiitos puhemies. Mogherini, tämä ongelma on käytännönläheinen, ei teoreettinen. Voimme puhua rakenteellisista uudistuksista Nigeriassa tarvitaan vuosia. Baka on kuitenkin varsin lähellä esimerkiksi huumekaupan lähteitä. Nigeriassa vallankäyttö on korruptoitunutta. Ongelmia on myös Kamerunissa. Ainoastaan Chadissa järjestelmä toimii paremmin. Meidän täytyy puuttua rikoksiin, joita tuolla alueella tapahtuu. Eurooppalaisin voimin voidaan esimerkiksi suojella rajoja. Pelkät retoriset julkilausumat eivät riitä. Tarvitsemme käytännöllistä sotilaallista politiikkaa tuolla alueella niin, että kaikki kyseiset maat otetaan mukaan. Lambert. Kiitos. Seuraavaksi Lambert, minuutti. Thank you, President. I mean... Kiitos, puhemies. Me puhumme Afrikan suurimmasta taloudesta täällä maasta, josta saadaan rauhanturvajoukkoja toisaalle Afrikkaan. Ja kuten ihmiset sanovat, siellä on epätasarvoa, valtavasti korruptiota, ta- raha ei pääse ruohonjuuritasolle, siellä on köyhyyttä, epätasa-arvoa, lapset eivät pääse kouluun. Ja siksi hyökkäykset kouluihin, tyttöihin ovat vieläkin järkyttävämpiä siksi. Paljon on kritisoitu Nigeriassa nykypresidentin vastausta. Hän on jättänyt pahoittelut Pariisiin, ei sanonut mitään bagasta. Tiedon saaminen on hankala. Tiedämme, että Boko Haram on tuhonnut tiedotuskanavia, mutta toivoisimme kuitenkin, että Nigerian hallitus myös – suhtautuisi vakavasti ja avaimesti tähän valtavaan ongelmaan. Monet ihmiset eivät pysty äänestämään helmikuun 14. päivä vaaleissa. Olen viimeksi tarkkailijana, koska ihmiset ovat joutuneet siirtymään kotoaan. He ovat pakolaisia. Tarvitaan kansainvälistä tukea tilanteen muuttamiseksi. Hyväksyykö edustaja Lambert sinisen kortin Karelilta? Monsieur Karel, 30 secondes. Olkaa hyvä, Carver, puoli minuuttia. Kiitoksia, että hyväksyitte tämän sinisen kortin. Oletteko samalla tavalla huolissanne minun laillani Nigerian perustuslaista? Siellä tuntuu, että laki on heitetty ikkunasta ulos sen jälkeen, kun tämä presidentti Jonathan on äh, valittu presidentiksi. Minusta tuntuu se, että tällainen kiertävä vaihtuva presidentin tehtävä on oman maan tehtävä päättää sitä. Kyllä Jonathan sanoi, että hänet on valittu vain kerran ja hänellä on oikeus olla ehdolla. Haluaisin paljon demokraattisemman vaali toiminnan. Hienoa, että meillä on vaalitarkkailijoita. Siellä on tärkeää, että ihmiset voivat äänestää ja että he todella saavat oikean merkityksen näille äänille. Mutta riippumatta siitä, kuka on presidentti, kyllä Jonathan uudestaan tai kuka muu tahansa. Toivon, että todella siellä voidaan puuttua tähän ongelmaan, eikä vain leikitä, ettei tätä ongelmaa ole olemassakaan. Kiitos. Sitten edustaja Valenciano, puolitoista minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitos. Alle 10-vuotias lapsi räjäytti itsensä toiminnan pommina torilla ja tuhosi oman henkensä lisäksi monia muita. Emme voi puhua Pariisista ilman, että viitamme Nigeriaan, mutta mitä Nigeriassa tapahtuu? Mitä Nigeria tarvitsee, jotta se voisi taistella tällaista murhaa hullutta vastaan? Mitä mahdollisuuksia meillä todella on ja kiireellisesti auttaa Nigeriaa? Siellä tapetaan lapsia, tyttöjä, naisia, julkisilla paikoilla. Heitä käytetään väkivallan välineenä. Tässä todella hyökätään siviiliväestöä vastaan. Tarvitsemme todellista, kiireellistä, nopeaa poliittista toimintaa, Rova Mogherini. EU on oltava läsnä, kun pyritään löytämään, rat, löytämään ratkaisu tähän Afrikan väkirikkaimman valtion tilanteeseen. Pour une minute. sitten Mitsi, minuutti. Monsieur President, vice Vicepresident, massakru Minsi. Niin, puhemies, tämä on unohdettu joukkoteurastus. Sillä tavoin media on kuvaillut tätä pagan iskua, jossa 2000 ihmistä kuoli. Tämä on Boko Haramin kaikkein julmin isku tähän mennessä. Boko Haram on myös siepannut tyttöjä, iskenyt kouluihin. Heidän toimintansa ei uhkaa ainoastaan Afrikkaa, vaan myös Eurooppaa. Myös Taleban hyökkää koululaisia vastaan – ja Charlie Hebdo-hyökkäys toi terrorismin tänne Euroopan sydämeen. Minä kysyisinkin, miksi Eurooppa on jättänyt tällaiset terroristijärjestöt huomiotta, kuten Boko Haramin? Kuinka monta henkeä vielä pitää menettää ennen kuin ymmärrämme, että terrorismi on vitsaus ja se vaarantaa maailmanlaajuisesti rauhan ja ihmisten hengen? Euroopan täytyy kantaa tässä vastuunsa ja reagoida hyvin päättäväisesti ja tehokkaasti, jotta puolustamme eurooppalaisia arvoja. Madame Gomes. Sitten Gomes, minuutti. Da Nigeria não tem sido capaz ou não tem querido. Nigerian hallitus ei ole pystynyt estämään sitä, että julmuudet, Boko Haramin julmuudet vain pahenevat. Lapsia kidnapataan nyt lapsia käytetään pommeina. Boko Haramin vastainen taistelu ei ole asia, jota voidaan teristy, eristyksissä käyttää. Kyse ei ole samantyyppisestä terroristitoimista kuin Pariisissa viime viikolla. Järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan on taisteltava. Tarvitsemme yhteistä ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, jotta voimme kantaa kollektiivisen vastuumme. Meidän on autettava Nigeriaa, Alkoitte yhteistyömaan kanssa, jotta Boko Haramista päästään eroon. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kautta on huolehdittava siitä, että autetaan Nigeriaa naapurimaiden tuella puolustamaan Nigeriaa. Boko Haram uhkaa rauhaa ja turvallisuutta myös maailmanlaajuisesti. Hyväksyykö edustaja Effridgein sinisen kortin. Olkaa hyvä Effridge, puoli minuuttia. Thank you. Uh, you speaking... Kiitos, te puhuitte hyvin kiihkeästi näistä pahuuden organisaatioista ja minä olen ihan samaa mieltä, mutta minua huolestuttaa tässä se, että me kuulemme samantyyppisiä keskusteluja varsin paljon. En tiedä, oletteko samaa mieltä, että jos tässä nyt ikään kuin laitetaan EU tähän samaan skenaarioon, niin silloin on sellainen vaara, että jonkinlaisia seurauksia koituu myös Euroopalle, ainakin ulkorajoilla. Me tarvitsisimme jonkinlaisia reiluja sääntöjä estämään tämän. Tiedättekö, että monet ihmisistä, jotka ovat Libyassa ja pyrkivät Eurooppaan, ovat Nigeriasta asti ja pakenet tällaisia ilmiöitä siellä. Katsotaan, mitä edustaja Mogherini juuri sanoi. Jos me kuvittelemme, että pystymme suojelemaan itseämme Euroopan linnakkeessa sen sijaan, että pyrimme menemään paikan päälle auttamaan kumppaneita taistelemaan samoja terroristeja vastaan, jotka aiheuttavat paljon ongelmia Euroopassa, mutta myös kumppanimassamme. Meidän on ymmärrettävä tämä, muuten olemme tuhon tuomittuja. Kiitos. Seuraava puhuja on Jufrida Minuutti. Grazie, president. Kiitos puhemies. Vuonna 2009 Boko Haram ilmoitti Nigerian islamilaisesta kalifaatista sen synnystä ja nyt 70 prosenttia tuosta alueesta on sen käsissä. Helmikuussa on tulossa vaalit, mutta tiedämme, että yli puolitoista miljoonaa sisäisesti siirtymään joutunutta ei voi äänestää. Valtio on pahassa pulassa ja pyytää kansainvälisen yhteisön apua, joka kuitenkin vaikenee. Maassa on tapa, tapettu jo yli 10 000 ihmistä, aivan hiljattain 2 000 ihmistä. Samaan aikaan, kun Pariisissa osoitettiin mieltä, lapsia käytettiin tuossa maassa pommina, sodan välineenä. Mitä meidän on tehtävä ja mitä odotamme Boko Haram pyrkii saamaan valtuunsa, saman haltuunsa tämän äh, kaikkein suurimman afrikkalaisen alueen. Ja tässä ei riitä vastaukseksi se, että sanotaan äh, je suis Charlie. Kiitos sitten Kardia Sabal, Rubial minuutti. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluan todella tuomita minkä tahansa terroriteon ja myös myötätuntoni uhreille ja kyseisille maille. Tänään puhumme Boko Haramista, eilen puhumme Pariisin iskuista. Aivan liian usein joudumme pahoittelemaan sitä, että väkivaltaa käytetään eri syistä. Ensinnäkin kansallismo kansallistunne, rasismi ja uskonnollinen fundamentalismi. Niillä on kuitenkin yhteinen nimittäjä se, että ne toimivat irrationaalisesti. Ja Boko Haram kuuluu y- y- yhtenä nähän, tähän ryhmittymään. He eivät tunnusta ihmisoikeuksien vapautta ja tämän kaltaisia arvoja. Me Toivottavasti pystymme tällaisten uusien ter- terroristijärjestöjen syntymiseen ja meidän täytyy puuttua esimerkiksi koulutukseen, koska ainoastaan koulutuksen kautta väkivallan teoista päästään eroon. Onko Carverilla taas sininen kortti siellä? Hyväksyykö Cardia Rubial tämän? Allez-y, Monsieur Carver. hyvä, Carver. Thank you, colleague, for Kiitos kollega, että hyväksytte sinisen kortin. Puhutte meistä. Eikö olisi parempi, että löydettäisiin alueellinen ratkaisu tähän tragediaan, joka Länsi-Afrikassa nyt tapahtuu? Eikö olisi parempi jättää tämä kansainyhteisölle ja Afrikan unionille? Eikä anneta vastustajien käyttää tätä meitä vastaan, kun puhutaan lännen lisäväliintulosta. Kiitos. Madame Garcia arvoisa Kiitos puhemies. Uskon, että EU voi auttaa. EUn arvoihin kuuluu demokratian edistäminen siellä, missä tällaiselle on tarvetta ystävillemme, jotka näin voivat edistää demokratiaa. Emme voi katsoa toisaalle, emmekä saa jättää Nigeria yksin taistelussaan terrorismia vastaan. Kyllä EUta tarvitaan siellä, missä sitä tarvitaan. Nyt sitten menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäinen puhuja. Äh, tisztelt képviselőtársak! Magam is részt vettem a múlt héten a Párizsi nagy tüntetésen. Én is Sárli vagyok. Arvoisat kollegat, minä osallistuin Sosvi Sárli mielenosoitukseen Pariisissa – meidän täytyy olla tiukkana terrorismia vastaan. En ole ainoastaan Sarli, vaan olen myös Baga kaupunki, joka on terroristien tuhoama. Useita tuhansia uhreja jätettiin joukotuhon jälkeen. Boko Haram valvoo suurta osaa Nigeriasta ja vastustaa tuhoa kaikkea, mikä heidän mukaansa ei ole yhteen sopivaa islamin kanssa. Emme saa vaieta. Boko Haramin julmuudet eivät ratkea itsestään. Nigerian kansalaiset tarvitsevat meitä. Eurooppa voi palauttaa rauhanpalkinnon, jos emme, palau- jos emme toimi tässä tehokkaasti. Kiitos. Kiitos sitten Marias. Kiitos. Me tuomitsemme nämä Nigerian iskut ja tämän väkivaltaisuuden Boko Haram on ryhtynyt äärimmäisiin toimiin. Me näemme tässä, että jihadistit ottavat valtaansa yhä uusia alueita aina Kusasta Kamerunin rajalle asti. Ja he pyrkivät perustamaan sinne islamilaisen kalifaatin. Ja tämä johtaa siihen, että ihmisvirrat pois Nigeriasta kiihtyvät. Ihmisiä tulee ensinnäkin Kreikkaan päästäkseen muualle Eurooppaan rouva Mogherini, meillä on tuhansia siirtolaisia, laittomia siirtolaisia, jotka tulevat Kreikan kautta muualle Eurooppaan. Miten tätä virtaa saisi padottua? Turkki esimerkiksi ei ainoastaan auta näitä siirtolaisia, vaan kieltäytyy kaikista takaisinottosopimuksista, eikä Turkki vastusta mitenkään tätä Syyrian kalifaatia. Staldo seuraavaksi. Merci, madame per la Nigeria. Kiitos puhemies. Vuonna 2015 Nigeriasta olisi, siellä olisi pitänyt puhua poliittisista hankkeista, tulevaisuudesta, tulevista vaaleista. On kuitenkin niin, että siellä käytetään väkivaltaa ja tilanne on johtanut siihen, että puolitoista miljoonaa ihmistä ei pääse äänestämään ja tuhannet ovat ruumina ojan pohjalla. Libyan, Chadin kautta tulee aseita, joita Boko Haram saa käyttöönsä. Muutama päivä sitten näimme miljoona ihmisiä Pariisissa. Tuona päivänä kuitenkin unohdimme Nigerian ja monet muut Välimeren alueen haudat. Tässä ei ole kyse pelkästään Boko Haramista. Olen äh, Charlie, mutta en halua olla tekopyhä. Sitten Venta, myös minuutti. Pani przewodnicząca, wysoka pani przedstawiciel. Sytuacja w Nigerii jest... Kiitos, puhemies. Hyvä korkea edustaja. Tämä Nigerian tilanne ei voisi olla enää dramaattisempi. Viime päivien aikana 2000 ihmistä on kuollut tässä maassa ja Euroopan unionin on reagoitava tähän tilanteeseen. Nigeriassa on tulossa presidentin vaalit. Nigerialaisten on pystyttävä puolustautumaan näiltä väkivaltaisilta hyökkäyksiltä, jollainen nähtiin Bagan kaupungissa islamistit tuhosivat tämän kaupungin maan tasalle viime viikolla. Voidaan puhua jo sisällissodasta Nigeriassa. Pagan asukkaat lähettivät Twitter-viestejä ja kysyivät, että miten voimme selvitä täällä, miten voimme elää. Me totta kai tuomitsemme Pariisin iskut, mutta emme ole ottaneet huomioon näitä nigerialaisuhreja. Tuntuu, että heidän elämällään ei ole mitään väliä. Meidän täytyy reagoida, meidän pitää pystyä puuttumaan tilanteeseen jollain tavalla. Jurek. Mogherini, że mówiąc o... Kiitos, puhemies. Hyvä korkea edustaja. Te puhuitte tästä Nigerian tragediasta – ja siitä puhui myös puhemies Schulz. Hän osoitti myötätuntoa ja surun valittelunsa näiden 2000 kuolonuhrin johdosta Nigeriassa. Meillä on monenlaista syrjintää nykymaailmassa. Tälle listalle kuuluu myös kaikenlainen viha kristittyjä kohtaan, tällaista kristittyihin kohdistuvaa vihaa esiintyy monessa maassa ja se on merkki kristittyjen kohtaamasta halveksunnasta. Älkää vaietko tässä asiassa. Kiitos. Sitten puheenvuoro korkealle edustalle Mogherinille keskustelun lopuksi. Kiitos. Haluaisin kiittää kovasti tästä mahdollisuudesta. Olen kanssanne kovasti samaa mieltä. Kun marssimme Pariisissa sunnuntaina, Minäkin ajattelin samaa kuin monet teistä täällä tänään. Olisi huono asia, jos emme tekisi mitään eikä mainittaisi edes mitään siitä, mikä tapahtuu monta kilometriä etäällä Pariisista, mutta kuten monet teistä sanovat, lähes kaikki muut asiat ovat niin läheisesti linkitettyjä Pariisiin, ettei saa ajatella, ettei tähän asiaan voi puuttua ilman, että ratkaistaan muita ongelmia. Tiedän, että maailman ongelmia ei ratkota julkilausumin ja joskus voikin suhtautua vähän kielteisesti, kun minulta pyydetään julkilausumaa kaikista asioista, mutta julkilausuma on tärkeä. Tunna päivinä tarvittiin minun julkilausumi. Meidän on toimittava yhtä tiukasti ja johdonmukaisesti, riippumatta siitä, tapahtuuko tämä Pariisissa tai Nigerissä. Samalla olen pitkälti samaa mieltä teidän kanssanne, kun sanoitte, että meidän on toimittava eri tasoilla. Tietenkin kyse on ensimmäisestä reaktiosta. Ajatellaan kansalaisten turvallisuutta ja kansalaisten oikeuksia, tyttöjen oikeuksia ajatellen ensinnäkin Nigeriassa. Kyse on myöskin siitä, että luodaan ympäristö, joka tekee vähemmän todennäköiseksi tai mahdolliseksi sen, että tällainen toiminta jatkuu. Ihmisillä pitää olla kunnollinen tulevaisuus omassa maassaan. Minä uskon, että tämä on työ, jota meidän on tehtävä, aivan varmasti. Aluksi puhuin siitä, mitä me jo teemme turvallisuuspuolella tai humanitaarisella puolella tai kehityspuolella. Pidän hyvänä teidän kannustustanne. Meidän tulisikin tehdä enemmän. Varmasti voimme saada aikaan jotain enemmän, enemmän ulkoministereiden kanssa, erityisesti ajatellen turvallisuusaspekteja. Mutta haluaisin samalla painottaa sitä, mitä monet teistäkin sanoivat. On tärkeää, että tämä tehdään sellaisissa puitteissa, että kyse ei ole ainoastaan eu puitteista, vaan meidän on tehtävä paljon työtä alueen kanssa, Afrikan unionin YK puitteissa. Meidän on tehtävä koordinoitua työtä. Minä haluaisin lopuksi kiittää Fisadeksella erityisesti. Hän on tärkeässä roolissa, kun hän johtaa vaalitarkkailuryhmää tulevina päivinä ja viikkoina. Haluaisin käyttää tilaisuutta myös hyväkseni ja sanoa, että arvostan kovasti en ainoastaan parlamentaarista diplomatiaa, vaan myös työtä, jota teemme vaalitarkkailijaryhmiemme kautta. Se on mielestäni ratkaisevan tärkeä osa diplomaattista ja ulkopoliittista työtämme. Ja tässä voidaan kiitellä sitä, miten sitoutuneesti ja ammattimaisesti monet teistä ovat tehneet tätä työtä. Joten minä haluaisin kiittää teitä tästä. Lisäksi toivon, että voin henkilökohtaisesti kiittää teitä kaikkia samantyyppisestä, no en samantyyppisestä kun tämä on aivan ratkaisevan tärkeä, mutta kuitenkin muista vaalitarkkailuista odotan mielelläni raportteja niistä. Kiitos oikein paljon. Merci, madame. Le débat est ainsi. Kiitos.